Ok, je vous propose de commencer si vous voulez bien. Donc vous avez l'ordre du jour, donc je suppose qu'on peut... Hyvät kollegat, me aloitamme kokouksen. Meillä on esityslista, varmasti voimme sen hyväksyä. Teillä on tänä päivänä kaikki kielet käytettävässä, paitsi Iirin kieli ja kroatian kieli. Te olette saaneet edellisten kokouspöytäkirjojen sisällön. Jos teillä ei ole huomauttamista siihen, niin voimme olettaa, että ne on hyväksytty kokouksen lopussa. Ehdotan, että aloitamme välittömästi meidän kuulemistilaisuudellamme. Haluan kuitenkin muistuttaa seille, että 23. maaliskuuta valiokuntamme kävi mm, keskustelun tästä tärkeästä asiakirjasta, sosiaaliturvasta, komission ehdotuksesta, miten voidaan yhteensovittaa eli sosiaali- ja turvajärjestelmiä. Ja haluan muistuttaa, että meillä oli tuolloin läsnä komission jäsen Marjan Täisen, joka esitti tämän hankkeen luonnoksen tarkistuksen ja meillä on nyt julkinen kuulemistilaisuus tästä, koska haluamme mennä vielä pidemmälle keskustelun syventämisessä olen vakuuttunut, että tämä tulee olemaan hyöty, hyödyllinen esittelijä ja varjoesittelijälle työn jatkamisen kannalta. Me tulemme hyödyntämään tätä tilaisuutta. Meillä on kolme esitelmöitsijää tänä päivänä. Meillä on tohtori Eichenhoferin esitys, joka on siviilioikeuden ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntija, juristi. Osnabrukin yliopistosta Saksasta. Sen jälkeen me kuulemme rouva Evelinde de Jongin esityksen. Hän on erikoistunut verotukseen Ernst Jong yrityksessä Eindhovenissa Alankomaissa. Ja lopuksi meillä on Carlos Garcia de Cortázar Nebreda, joka on varajohtaja sosiaaliministeriössä, kulttuurikoulutus, kasvatus ja kuluttajansuojaministeriössä ja Espanjasta. Eli jokainen te vuorollaan saatte 10 minuutin puheenvuoroajan ja sen jälkeen voimme käydä keskustelua, saamme esittelijän puheenvuoron, varjoesittelijän puheenvuoron ja kysymyksiä ja kommentteja. Eli annan välittömästi puheenvuoron tohtori Eichenhoferille. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kutsusta. Ja. Der Vorschlag, über den ich sprechen möchte. Ehdotus, josta haluaisin puhua, liittyy kolmeen suureen aihealueeseen, Euroopan sosiaalipolitiikassa. Ensinnäkin viime vuosina EUn tuomioistuimessa on käsitelty sitä, missä suhteessa määräykset, jotka liittyvät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen ja sitten taas vapaa liikkuvuus EUssa, mikä on niiden välinen suhde. Meillä on ollut tuomioistuimesta päätöksiä, joissa käsitellään tätä ehdotusta ja joita käytetään siihen, että tämän hetkistä koordinointijärjestelmää kehitetään edelleen. No, sitten on ehdotus, joka liittyy näiden suoritusten koordinointiin ja ehdotus uudenlaisesta työttömyysturvajärjestelmästä. Ja sitten on erinäisiä yksittäisiä ehdotuksia, mutta en nyt keskity niihin tässä puheenvuorossa. No ensinnäkin suuri aihealue, sosiaaliapu ja koordinointi. Tuomioistuin on tehnyt erinäisiä päätöksiä, joissa kun katsotaan sosiaaliturvaa oikeutetusta, kun kyse on vähävaraisista EUn kansalaisista, niin se johtaa poikkeuksiin koordinoinnissa, mitä tulee yhtäläiseen kohteluun kaikkien EU-kansalaisten osalta, mutta myöskin kun vaaditaan, että henkilö asuu todellakin EUn alueella. Se on ihan ymmärrettävää, kun ajatellaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä. Eli jäsenvaltiot, kun katsotaan vähävaraisia työttömiä, niin niiden osalta voidaan tehdä poikkeuksia työttömyysturvaan ja sairausvakuutukseen. Näitä sääntöjä pitää muokata koordinoidulla tavalla. Ja meillä on sitten tiettyjä kappaleita, joista eräät ovat hyvin tärkeitä. Ja se on sitten mukana artiklassa 37, eli että Euroopan unioni kun ajatellaan sääntelyvelvollisuutta jäsenvaltioissa, niin silloin on noudatettava ihmisoikeuksia, jotka on kirjattu ihmisoikeus yleisopimukseen, ja sitten ihmisoikeudet, kuten niistä on määritelty. Ja tämä on tärkeää, koska tehän tiedätte, että ihmisoikeuksien yleissopimuksissa sosiaalioikeudet on suojattu, ja siksi tietyt syrjinnät sosiaaliturvan alalla ovat kiellettyjä. Eli tällainen oikeudellinen perinne, jota EU:ssa on noudatettu, niin sillä on merkitystä myöskin jäsenvaltioille, kun katsotaan millaisia sosiaaliturvan alan vastuualoita niillä on. No sitten hoitokysymykset. Se ei kaikissa jäsenvaltioissa ole osa sosiaaliturvajärjestelmää, mutta monissa on. Ja komission ehdotuksessa on nyt käsitelty sitä, että näitä hoitotoimenpiteitä koordinoidaan ja silloin periaatteet, joita on noudatettu tuomioistuimessa jo kymmeniä vuosia, niin niitä alettaisiin säädellä. Ja ensinnäkin meidän täytyy katsoa, miten nämä sairausvakuutukset ovat siirrettävissä. Ja jos näitä suorituksia sitten tehdään, niin millä tavalla ne vaikuttavat sitten taantuvasti sairausvakuutusoikeuksiin. Hiukan ärsytystä on herättynyt se, että sairaat ja hoitomääräykset laitetaan samaan kategoriaan, mutta nyt täytyy tehdä selväksi, että koordinoinnilla on rajansa, mikäli maiden välillä, joiden sosiaalilainsäädäntöä pitäisi koordinoida, ja jos siellä on suuria rakenteellisia eroja, kun ajatellaan vaikka sitä, on, onko tämä hoitoosuus osa sosiaaliturvajärjestelmää, tämä johtaa erilaisiin tilanteisiin teknisesti ja rahoituksellisesti ja hallinnollisesti. No, mielestäni tärkein osa on siinä, että uudistetaan tätä työttömyysosiota. Ja tämänhetkinen lainsäädäntö on hyvin erilainen muista sosiaaliturvan muodoista. Eli yleinen periaate välisestä koordinoinnista koskee työttömyysvakuutusta vain rajoitetusti. Siellä lasketaan yhteen nämä vakuutusalat ja sitten on henkilöitä, jotka asuvat yhdessä valtiossa, mutta tekevät työtä toisessa. Ja komissio on ehdottanut, että tällainen erityistatus annettaisiin työttömyysvakuutukselle, eli toisin sanoen, mikäli joku on työtön, niin niiden niitä työttömyysturvaa maksettaisiin kolmen kuukauden sijaan kuuden kuukauden ajan, joissain jäsenvaltioissa vielä pidempään. Ja erittäin tärkeää on se, että uudistetaan näiden raja-alueella asuvien sosiaaliturvaa. Eli jos asuu valtiossa A ja tekee työtä valtiossa B, niin sitten valtiosta B hän tulevaisuudessa saa tätä sosiaaliturvaa. Eli tässä pitää sovittaa yhteen näiden sosiaaliturvasuoritusten rahoitus ja oikeudet niihin. Ja mielestäni tässä on suuria etuja, koska tällä hetkellä meillä ei ole tällaista periaatetta. Ja meillä on suuria ongelmia mit- mitata näitä tuloja, joita käytetään työttömyysturvan laskemiseen. Esimerkiksi Saksassa tämä on hyvin erilainen kuin Sveitsissä. Siellähän on korkeammat palkat. Eli jos val- kotivaltio otetaan tässä huomioon työttömyysturvaa laskiessa, niin sitten täytyy katsoa, että näissä maissa on verrattavissa olevat tulot. Ja näin ei aina ole tähän mennessä tehty. Ja näin toimittaisin uusien sääntöjen nojalla. Eli tämä nyt on suuri etu. Toinen suuri etu on se, että oikeus, joka liittyy epätasapainoihin niissä asioissa, eli jos ulkomaille maksetaan sosiaalimaksuja, mutta sitten kotivaltio maksaakin tämän työttömyysturvan, niin täytyy sitten laskea, kuinka pitkään on ollut töissä. Ja tähän liittyy muita kysymyksiä. Ja tämä on ollut hyvin hankala toteuttaa käytännössä ja se poistuu, mitä, mikäli tätä järjestelmää onnistutaan nyt muuttamaan. Ja se olisi hyvä asia. Ongelmallista tässä on nyt kuitenkin se, että nämä perusperiaatteet, niitä ei sovelleta työlle, joka kestää alle 12 kuukautta. Näissä tapauksessa säännöt pysyvät ennallaan, eli asuinvaltio on se valtio, joka on vastuussa. Tämä on aika hankala sääntö, koska jos on lyhyen aikaa työssä, niin silloin ei ole oikeutta edes työttömyysturvaan. Ja tämä järjestelmä jo sinänsä on hyvin monimutkainen ja se tekee näiden lakien soveltamisesta hankalaa. Ja sitten täytyy miettiä yksityisoikeudellisia sopimuksia, joita on tehty tietyissä tapauksissa tiettyihin tarkoituksiin. En nyt niistä kerro, mutta ne, ne ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia, joita voidaan pohtia. Ja nyt minulta taisikin loppua puheaika. Kiitos. Eh, Kiitos tohtori tästä panoksesta ja hyvästä synteesistä. Se ei ole koskaan selvää. Nyt annan puheenvuoron Rova De Jongille. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ja kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne tänään puhumaan tästä uudesta tekstistä ja sosiaaliturvasta. Ensin haluaisin esittäytyä. Minä työskentelen äh, tällaisessa äh, rajat ylittävässä äh, verotus äh, verotukseen erikoistuneessa verkostossa. Eli yritän puhua tässä käytännön näkökulmasta, mitkä ovat ne asiat, jotka, tyy, jotka kohtaavat työntekijöitä, kun he työskentelevät kansainvälisesti. Eli se on minun osuuteni tämän päiväiseen keskusteluun. Minä olen valmistellut myös tekstiä. Jos katsotaan esimerkiksi työttömyyskorvausta ja sitten ää, pitkäaikaishoitoa. Kuten kollegani tässä aikaisemmin jo mainitsi, niin nämä ehdotetut muutokset vaikuttavat loogisilta niin, että rajat ylittävät työntekijät on se maa, joka on vastuussa työttömyyskorvauksista, on se maa, jossa on viimeisimmäksi työskennellyt ja maksanut veroja. jos kun puhun rajatyöntekijöiden kanssa, niin he pitivät tätä kuitenkin epäloogisena, koska tällä hetkellä, jos he jäävät työttömiksi, niin silloin se asuinmaa maksaa heidän työttömyyskorvauksensa. Ja tämä voisi olla omituinen ajatus. Tämä on ehkäpä hyväksi niille, jotka asuvat maissa, joissa työttömyyskorvaus on korkeampi ja sitten on ihmisiä, joille tilanne nykylainsäädäntö on parempi. Ja se, että viimeisin maa, jossa on työskennellyt, maksaa tämän työttömyyskorvauksen, on ehkäpä järkevämpää myös ajatellen työnantajaa, koska silloin hän kykenee suunnittelemaan asiat ja tekemään tällaisia tavallaan suunnitelmia etukäteen. Ja tämä on myös parempi, kun katsotaan edellytyksiä saada työttömyyskorvauksia, koska usein viimeisin äh, työllistymisvaltio, jossa äh, työntekijä työnantaja on suostunut siihen, että on eronnut, mutta jää kuitenkin maahan asumaan ja sitten hän ei saisi kuitenkaan työllistää työttömyystukea, koska hän oli suostunut tähän irtisanomiseen. Eli kyllä tässä on paljon etuja tässä uudessa järjestelmässä. Kuten jo mainitsin, tätä pitäisi katsoa hieman tarkemmin. Mitkä ovat tarkat vaikutukset tästä muutoksesta? On esimerkiksi siirtymäkauden sääntöjä, ja nämä siirtymäkaudet, niistä voisi kysyä, että toimivatko ne aina oikein kaikissa eri tilanteissa. Ja sitten tämä 12 kuukauden ajanjakso, joka olisi pitänyt olla konsekutiivisesti töissä. Miksi 12 konsekutiivista kuukautta peräkkäistä vai voisiko tässä olla mahdollista, että tässä olisi pitemmältä aikaväliltä kerätty 12 kuukautta? Ja sitten täytäntöönpano. Jos, millä tavalla tässä, kun se valtio, joka maksaa tämän työttömyyskorvauksen, niin siinä maassa täytyisi sitten olla myös käytettävissä työllistettäväksi, mutta rajatyöntekijä voi olla molemmilla puolilla. Toinen asian tämä uusi luku, joka koskee pitkän aikavälin hoivaetuuksia. Aluksi tämä vaikuttaa hyvin loogiselta. Eli tavallaan tässä tämä on jatkuma sille, mitä nyt jo on käytössä. Tämä on uusi luku, jossa katetaan nämä nykyiset terveydenhoitosäännöt. Mutta jos katsoo tarkemmin, niin näkee, että nykyinen sanamuoto tulee muuttamaan äh, pitkän aikavälin äh, hoivaetuuksien äh, koordinointi, koordinoinnissa muutoksiin. Nämä koskee myös eläkkeitä, niiden kohdalla, jotka saavat eläkkeitä useista maista. Ja olet Taisin, että tämä ei ollut ajatus näiden muutosten takana. Ja tämä voisi sisältää myös tai aiheuttaa enemmän paperityötä, byrokratiaa sekä ihmisille että laitoksille. Ja se, mikä ehkäpä on minun viestini teille, on tämä päivittäinen näkökulma. Mitä työntekijät ja työnantajat ajattelevat tästä tekstistä arkielämässään? Kun puhuin heille, he sanoivat, että tämä nykyinen ehdotus eivät he odota siltä mitään suuria vaikutuksia ainakaan tällä hetkellä, sen mukaan mikä on selvää nyt. Ja he sanovat, että suurin haaste kansainvälisten työnantajien kanssa on lähinnä se, että pysyy tavallaan mukana, mistä kukin tulee, mistä maasta ja että kuka saa ja mitä saa ja se, että jostain tulee jonkun toisen maan sosiaaliturvajärjestelmän jäsen. Ja tämä on hyvin todennäköistä, kun ihmiset ovat hyvin liikkuvia ja he voivat myös työskennellä kotoa käsin. Ja sitten se saattaakin olla niin, että sosiaaliturva siirtyykin hänen kotimaahansa ja sitten hänen täytyy rekisteröityä tähän kotimaan järjestelmään. voi joutua tekemisiin sitten vieraskielisten viranomaisten kanssa ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ja tämä voi johtaa suuriin, suuren kuormitukseen ja taakkaan sekä työntekijälle että työnantajalle. Olen puhunut äh, äh, eri toimijoiden kanssa. Monet ovat sanoneet, että olisi hyvä, että olisi tällainen yhden luukun periaate, joka äh, auttaisi siinä, jos joutuu toisen maan sosiaaliturvan järjestelmän jäseneksi. Eli tällainen yhden luukun periaate olisi suuri askel kohti parempaa ja helpompaa liikkuvuutta. Jos katsotaan tätä muuttuvaa maailmaa, meillä on uudenlaisia työntekotapoja. Kun tätä nykyistä asetusta ajateltiin, ei ollut niinkään yleistä, että työskentelisi kansainvälisesti tai tekisi etätyötä kotoa käsin, mutta tänä päivänä monet työnantajat eh, innostavatkin työntekijöitä esimerkiksi tekemään etätyötä kotitoimistosta, eivätkä he tee eroa kansallisten ja kansainvälisten työntekijöiden välillä, eikä heidän tulisikaan tietenkään. Mutta jos on kansainvälinen työntekijä, joka saa tehdä työtä eh, kotoa käsin etätyönä, niin tämä voisi merkitä sitä, että koska hän työskentelee kotoa käsin, hän joutuu vaihtamaan sosiaaliturvajärjestelmäänsä. 25 prosenttia prosenttia, jos tekee työtä kotimaassa, niin silloin joutuu siirtymään kotimaan sosiaaliturvan piiriin. Ja tämä voi johtaa muutoksiin, eroihin kansallisten ja kansainvälisten työntekijöiden välillä. Se voi olla positiivista, mutta myös negatiivista. Mutta se, missä nämä konnoitissäännöt pysyvät samana, ovat esimerkiksi lähetetyt työntekijät. Silloin kun tämä asetus tehtiin, ainakin aluksi monta monta vuotta sitten, lähetetyt työntekijät todellakin menivät sinne isäntämaahan ja työskentelivät siellä sataprosenttisesti työajastaan – No nyt tästä, tämä määrä on vähentynyt, ihmiset ovat liikkuvampia ja usein tällaiset kansainväliset tehtävät äh, merkitsevät sitä, että joutuu työskentelemään useissa maissa ja joutuu myös raportoimaan takaisin siihen maahan, äh, mistä on lähtenyt. Ja silloin ei enää kysymys ole lähetetystä työntekijästä. Eli jos siirtää äh, kirjansa, niin tämä johtaa myös sosiaaliturvan muuttumiseen. Artikla 60 sopimukset, sopimusta voidaan käyttää, mutta tämä on hyvin pitkällinen menettelytapa. Artikla 16 tulkki korjaa. Liitteissä, jonka voin jakaa teille myöhemmin, minulla on myös muita aiheita, joita teidän kannattaa kannattaa tarkastella, mutta ne ovat hyvin teknisiä ja yksityiskohtaisia, joten jätänpä tämän osion keskusteluun. Kiitos. Thank you. Euh, Kiitos tästä puheenvuorosta, jossa keskityttiin nimenomaan etuihin ja haittoihin, joita, joihin työnantajat ovat törmänneet, kuin myös työntekijät, ja erityisesti kysymys uusista ammateista – tuli hyvin esille ja miten se voidaan integroida meidän ajatuskehikkoomme. Seuraavaksi äh, tässä kerron, että meillä on täällä vierailijaryhmänä Rova Moran Chartien kutsumana tulevat erästä vasta kansainvälistä pilottikoulusta Puotien kaupungista. Kaupunkihan on hyvin tunnettu siitä, että se äh, suuntautuu hyvin voimakkaasti tulevaisuuteen toiminnassaan. Toivotamme tämän koululaisvierailijaryhmän tänne sydämellisesti tervetulleeksi. Nyt annan sitten puheenvuoron eh, herra Carlos Garcia de Cortázar Nebredalle. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos paljon kutsusta tulla tänne tähän tapahtumaan. Jos minä olisin lainsäätäjä tai jos olisin kirjan julkaisija, minä laittaisin sääntöihin sellaisen kuvan, jossa sanotaan, että sääntöjen lukuminen ilman ennakkovalmistelua voi vakavasti haitata lukijoita. Minun ehdotukseni, minun, tekstin, minun tekstini tässä tapahtumassa on se, että kun me luemme tätä komission ehdotusta, ei se ole mitenkään huono, eihän se voi olla sitä, mutta, mutta ei se teille tuota liikaa tuskaa tai kärsimystä. Minä muistan, kun ensimmäisen kerran luin tämän 1408 asetuksen. Silloin siinä valmisteltiin, silloin valmisteltiin EUn, Espanjan liittymistä EU-hun. Ja me Karlokselle, minulle sanottiin, että sinä olet ihan tyhmä, ei tässä mistään mihinkään päästä. Mutta sitten pikkuhiljaa aloin ymmärtää asioita, ei saa olla epätoivoinen, on asioita, joita ei aina voi ymmärtää, mutta ei silti saa vaipua epätoivoon. Jos puhumme asetuksesta 883, se alkoi vuonna 1997 ja sen valmistelu päättyi 2004, eli tässä puhutaan seitsemästä vuodesta neuvotteluja. Sen jälkeen astui voimaan vuonna 2010. 13 vuotta tämän esi- komission esityksen jälkeen. Me, teidän täytyy ymmärtää, että tulipa mikä tahansa muutos tähän kuvioon, tähän hyvin monimutkaiseen instrumenttiin, niin kyllä se tulee olemaan vaikean konsensuksen takana, koska tämä komission ehdotus koskettaa, koskettaa erityisesti useita aspekteja itse tästä asetuksesta, mutta minusta siinä käsitellään keskeistä asiaa. Nimenomaan kun puhutaan väärinkäytöksiä petoksia vastaan. Kun puhutaan, kun taistelemme väärinkäytöksiä petoksia vastaan, meidän täytyy muistaa, että jos käytetään instrumenttia, joka on hyvin tasapainotettu ja jos sillä on hyvä, hyvä vastaava balanssi, niin silloin työ voi osa, onnistua sen jälkeen, kun tämä asetus 883 hyväksyttiin, niin sen jälkeen siinä on tullut vain hiuk, pienen pieni muutos vuonna 2010. Mutta tällä haavaa tämä esitys, vaikka se onkin, niin kuin minä sanoin, se on monenkeskinen, koska siinä käsitellään hyvin monia asioita, niin sitä pitää tutkia hyvin yksityiskohtaisesti – ja minä tulen esittelemään teille kaksi ajatusta. Tässä esityksessä on aivan selkeästi poliittisia elementtejä ja aivan selkeästi teknisiä elementtejä. Ja näissä poliittisissa elementeissä ja teknisissä elementeissä on asioita, joista voin ottaa esille kolme osaa minua. Minua edeltävät puhujat ovat jo puhuneet osittain näistä, koska heidän esityksensä oli erittäin, olivat erittäin asianmukaisia myös jos, jossain määrin visionaarisia. Ensinnäkin haluaisin puhua yhdenvertaisuusperiaatteesta. Teillä on siinä johdantosa, jossa on johdantosan kappale viisi, jossa on yksi keskeinen elementti, jotta voi ymmärtää koko komission esityksen ja nimenomaan artikla 4 kohdassa kohta 2. Kun puhutaan yhdenvertaisuusperiaatteesta, mutta jos se on ehdollistettu, niin ja jos jäsenvaltiot voivat sisällyttää omia rajoituksiaan sosiaaliturvajärjestelmän toimintaan, jotka ehkä ovat taloudellisesti huonosti toimivia. Tämä on muotoilu, joka, tulee, joka vastaa tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Tuomioistuimen oikeuskäytäntöä pilkulle. Minä en oikein usko siihen. Uskon, että se menee paljon pidemmälle. Jos otamme eh, huomioon tuomioistuimen, jolla aina on punainen linja, niin komission ehdotus menee yli tämän tuomioistuimen eh, vetämän punaisen linjan. Ja kerro, miksi minä sen mielen näin. Tässä on eh, yksi ehkä tärkeimmistä tapauksista – johon komission ehdotus perustuu. Peter Breit-tapaus. Ja mitä tuomioistuin oli sanonut tästä asiasta? Ei voida jättää huomioon ottamatta automaattisesti yhdenvertaisuuskohtelua missään olosuhteissa – jos me luemme nyt vähän eri tavalla tätä asiaa, niin se voidaan ymmärtää siten, että on mahdollista, että joskus on erilaisia olosuhteita, vallitsevia olosuhteita, ja tämä automatiikka ei ole sovellettavissa. Jos nyt otamme tämän ehdotuksen tai tulkitsemme sitä toisella tapaa, niin se on tulkinta, jonka jotkut ovat tehneet, eikä vastaa komission ehdotuksen kirjainta. Ja sen takia meidän täytyy muistaa, että tässä nyt annetaan öö, blankkosekioillekin maille, että ne voivat ottaa huomioimatta joitakin suorituksia joillekin ihmisille, jotka eivät ole aktiivisesti työelämässä mukana. Eikä meillä ole, ja tässä on se vaarana, että Pandoran lipas avataan jälleen kerran. Oikeuskäytäntö sen on laatinut tällaiseksi, ja joissakin tapauksissa, Peter Brain tapauksessa on se on suhteellisen tärkeä. Voitaisiin myös sanoa, että on komissio on käyttänyt tässä keinoa yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. En lähde tähän nyt sen, en lähde sitä tämän suuremmin analysoimaan ennen Brexitin toteutumista, mutta haluaisin kuitenkin ottaa sieltä esille joitakin kohtia tästä tuomioistuimen päätöksestä. Tuomioistuin on sitä mieltä, että tämä on epäsuoraa syrjintää. Toiseksi tuomioistuin käsittää niin, että tämä epäsuora syrjintä voi vaikuttaa brittiläisen valtion perusteisiin, mutta samalla se hylkää komission ehdotuksen periaatteellisesti, koska se tuomioistuin sanoi, että komission ei ole antanut riittäviä todisteita asiassa. Jos se jos komissio nyt tai tulevaisuudessa antaa riittävästi todisteita, niin loogista olisi, että se olisi suhteellisuusperiaatteen vastaista, kun on kyse yhdenvertaisuuskohtelusta. Mutta jos, jos tämä nivelletään oikein, niin miten se eh, liittyy tähän asetusehdotukseen, niin silloin olemme hyväksymässä ehdottomasti jotain sellaista, mitä tuomioistuin konkreettisesti oli jo itse ollut laatinut. Teidän pitää, teidän pitää päättää tästä, emme me voi sitä tehdä, mutta meidän pitää nähdä, että tässä kuitenkin edetään tämän elityksen muuta vapaan liikkuvuuden persoonan, vapaan liikkuvuuden periaatteen rajoilla. Ollaan siis koskettamassa tätä punaista linjausta. En puhu tässä nyt työttömyydestä, koska siitä on jo puhuttu ja siitä, tull, siitä puhuttiin erittäin asianmukaisesti. Mutta yksi asia, yksi viittaus. Ensimmäistä kertaa asetuksessa puhutaan ö, kolmen kuukauden odotusajasta aina viimeisin jäsenvaltio on se, jonka pitää ratkaista, jonka pitää ratkaista nämä sosiaaliturvajärjestelmän suoritukset ja maksut. Oli sitten kyse sitten maksuista tai työttömyysajanjaksoista muissa jäsenvaltioissa. Tässä sanotaan näin selvästi, jos ihminen ei ole maksanut jäsenmaksuja viimeisimmässä matkassa, maassa niin silloin viimeisin maa ei ole velvollinen maksamaan. Tässä on kyse myös kvantitatiivisista kysymyksistä, koska sitä voidaan soveltaa muihin tilanteisiin. Yksi esimerkki lisää, että ymmärrätte minut paremmin. Ihminen on työskennellyt ehkä nykyisten työnormien mukaisesti, joka on tehnyt työtä kaksi vuotta jäsenvaltiossa A ja menee sitten jäsenvaltion B, tekee siellä kaksi kuukautta työtä ja jää siellä työttömäksi. Silloinhan se on valtio B joka, jonka pitäisi maksaa nämä maksut tälle työt, työttömälle 24 plus 2. Komission ehdotus samasta tapauksesta sanoo, että on nyt kaksi vuotta jäsenvaltiossa A ja sitten siirtyy kahdeksi kuukaudeksi jäsenvaltioon B, niin tässä tapauksessa jäsenvaltio A on toimivaltainen mutta äh, voi olla, että tällä kyseisellä henkilöllä ei ole mitään yhteyksiä näin jäsenvaltion A. Eli silloin, äh, missä hän saa nämä korvaukset, jos hän jää asumaan jäsenvaltion B, eivät, eivätkin ehkä vastaa ollenkaan elintasoa kustannuksiltaan indeksiltaan A ja B jäsenvaltioiden kesken. Eli tässä on nyt kyse, tässä tulee hyvin vakavia epäilyksen aiheita esille. Nimenomaan jos ajattelemme artiklaa 48, jossa sanotaan, että pitää ynnätä kaikki ne ajanjaksot, eli äh, siis 48 artikla sopimuksesta pitää ynnätä kaikki ne ajanjaksot. Eli tässä on nyt pienen pieni muutos tulkintaan, jota voidaan tehdä artiklasta numero 48. Minulla on vielä 20 sekuntia aikaa. Haluan vielä sanoa, että on olemassa nyt kolmas e, elementti. Delegoidut säädökset. Komission. Tämä on aivan keskeistä komission työlle, joka koskettaa suoraan parlamentin työtä. Haluan vain sanoa teille, että jos te kysytte minulta, mikä on minun näkemykseni Haluaisin, että te kysyisitte, mutta mitä te, mitä te olette nyt tehneet vuonna 2009-2010, kun te olette muuttaneet liitteen tekstiä, niin te ette voi enää sitä tehdä. Mitä te saitte aikaan, jotta työntekijöiden perheenjäsenet raja-alueilla omaavat joitakin oikeuksia, niin enää ei ole mahdollisuutta toimia johdonmukaisesti. Ja minä voin antaa teille paljon lisää samankaltaisia esimerkkejä. Merci pour cette intervention. Kiitos tästä puheenvuorosta, joka todella antaa ajattelemisen aihetta ja tiettyä varovaisuutta, kun samalla me mietimme tuomioistuimen tekemiä päätöksiä. Nyt annan kolmeksi minuutiksi puheenvuoron esittelijällemme Guillaume Balassille, olkaa hyvä. Oui, je, je vous remercie beaucoup pour... Kiitoksia näistä kommenteista. Ne osoittavat kuitenkin, että tämä on aika monimutkainen kysymys. Eikä tämä ole komission ehdotus, jota ei pitäisi työstää, analysoida, jotta pystymme tekemään mahdollisimman hyvää työtä. Puhun nyt ihan lyhyesti, koska haluan jättää aikaa kysymyksille ja varjoesittelijöille ja kaikille muillekin kollegoille. Ja haluaisin kysyä kaikilta vierailtamme, jotka nyt ovat paikalla, koska täytyy sanoa, että en odottanut tämän tyyppistä analyysiä, eikä näin suurta eroa suhteessa komission ehdotukseen. Sen lisäksi, mitä nyt totesitte erityisesti, niin voisitko kertoa vähän yleisemmin, mitä mieltä olette komission ehdotuksista tällä hetkellä? Eli katsotteko, että tällä hetkellä nämä ehdotukset menevät oikeaan suuntaan, mutta että niitä pitää vielä parantaa? Katsotteko, että niitä pitää uudistaa, jos haluamme, että tällä tavalla voidaan parantaa tilannetta sen sijaan, että sitä monimutkaistetaan? Eli jos ihan vapaasti voisitte kertoa tästä yleisestä arviosta, niin tällä tavalla, saisimme vähän kattavamman kuvan tilanteesta. Kiitos. Annan seuraavaksi puheenvuorot eri varjoesittelijöille. Sitten voitte vastata ö, vähän ö, ryhmässä näihin kysymyksiin ja kommentteihin joita varmasti tullaan kuulemaan runsaasti. Eli nyt kaksi minuuttia jokaiselle varjoesittelijälle EPPstä kollega Sven Schulz. Puheenjohtaja Varvo de Jong, Garcia ja Eichenhofer. Kiitos, että tulitte tänne varsinkin viimeinen puheenvuoro oli, oli hyvin mielenkiintoinen, koska minä olen esittänyt itse samanlaisen kysymyksen itselleni, kun luin nämä 50 sivua, niin mietin, että millä tavalla ne äh, tulkitaan. Ja minä haluaisin tässä nyt lyhyessä ajassa esittää muutaman kysymyksen. Ensinnäkin tämä komission ehdot, odottamaa 3-6 kuukauden työ, työ, kuukauden työ, ku, kuukauden tavalla mukana vieminen. Riittääkö tämä kuusi kuukautta? Voisiko tätä laajentaa tähän maksimaaliseen aikaan? Toinen asia liittyy Euroopan tuomioistuimen tuomioihin 883, jos jossa yritettiin kirjata tähän asetukseen mahdollisimman paljon näitä tuomioita, ottaa huomioon näitä tuomioita. Onko se onnistunut? Tämä Alimanovicin tuomio esimerkiksi. Ja minusta komissio ei ole huomioinut tätä. Joten tästä ehkäpä jotain. Onko meillä vielä lisää mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä? puheenjohtaja. Onko meillä aikaa esittää lisää kysymyksiä? Je continue en donnant la parole à notre collègue. Nyt annan Kat Stevens, Kat Stevensille seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, I... Kiitoksia. Minullakin on pari kysymystä. Hyvin samantyyppinen kuin kollegallani, joka juuri puhui sillä, kodifioidaan tuomioistuimen päätöksiä. Päätöksessä kodifiointiin tiettyjä tuomioistuimen päätöksiä. Ja mielestäni tämä ehdotus tarjosi hyvää selkeyttä, joka antaa meille enemmän oikeusvarmuutta ja paremman kannan sen suhteen, mitä tarvitaan, jotta henkilö pystyy todistamaan asuvansa jossain maassa, jotta jäsenvaltiot voivat sitten noudattaa tuomioistuimen langettamia päätöksiä. Eli olenko nyt ymmärtänyt tässä väärin? Se on ensimmäinen kysymys. Sitten lapsilisäoikeuksien siirtäminen ja indeksointi. Olen puhunut tästä ennenkin ja tämä on tärkeä kysymys. Meidän pitää minimoida lapsilisäoikeuksien siirtämistä. Eli miten voimme varmistaa, että lapsia kohdellaan tasavertaisesti, koska elinkustannukset eivät ole samoja Euroopassa ja se täytyy ottaa huomioon. Ymmärrän kyllä, että komission jäsen Thyssen totesi kuulemisessa, että tämä on hyvin pieni prosenttiosuus, yksi tai kaksi prosenttia. Ja siitä syystä siihen ei kiinnitetty huomiota, mutta jos katsotte näitä lukuja hiukan tarkemmin, niin huomaatte, että siihen liittyy suuri ongelma tietyissä jäsenvaltioissa. Eli jos katsotaan tätä keskiarvotasolla, niin se näyttää hyvin pieneltä, mutta jos katsotaan jäsenvaltioita yksitellen, niin tietyissä jäsenvaltioissa on suuria ongelmia. Eli pyytäisin, että tarkastelemme tätä vähän yksityiskohtaisemmin. No miten sitten voidaan torjua petoksia ja väärinkäytöksiä. Voisitko kertoa tästä hiukan lisää, koska jäsenvaltioissa on samanlaisia välineitä, joilla torjutaan petoksia tehokkaammin. Mutta katsotteko, että se toimii kunnolla? Kiitos. Kiitos Alder ryhmästä Marian Harkin. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos asiantuntijoille. Tämä on todellakin monimutkainen asiakirja ja ymmärrän nyt kuinka paljon työtä meillä kaikilla on edessämme. Muutama nopea kommentti. Tuomioistuimen eri tuomioita on täällä siteerattu. Ja, viime, tämä yksi, jonka viimeinen puhuja viittasi. Te, lisäsi, te sanoitte, että komissio ei esittänyt tarpeeksi todisteita ja ehkä meidän pitäisi tarkastella paremmin tätä vapaata liikkuvuutta. On koko joukko muita tuomioita, jotka ovat vaikuttaneet tähän asiakirjaan. Onko tässä mitään Onko näissä mitään lisäyksiä? en, en kykene tätä nyt oikein tulkitsemaan. Hier staat de Jong. Te puhutte sitä, miten jäsenvaltio voi olla varma siitä, että työtön täyttää kaikki ehdot saadakseen työttömyyskorvausta. Eli oletteko ottaneet käyttäen ajatuksen, korjatkaa jos väärässä, että jos henkilö siirtyy maasta A maahan B ja sitten maassa B hän saa työttömyyskorvausta maasta A, mutta ei samoin ehdoin kuin joku, joka oli, jää, olisi jäänyt kotimaahansa. Sanoitte myös, suurin haaste työntekijöille, työnantajille on, on ähm, tämä hallinnollinen äh, esimerkiksi maksujen seuraaminen maasta toiseen. En nyt oikein ymmärtänyt tätä. Minulla on kymmenen muuta kysymystä, joita voisin esittää ja ehkäpä sata lisää, jotka minun pitäisi esittää, mutta jotain vielä tiedä, että minun pitäisi esittää ne, mutta tästä on nyt hyvä aloittaa. Si, on va, on va commencer par les... Nyt aloitamme ensimmäistä kysymysryhmästä. Todellakin on vielä paljon työsarkaa edessä. Nyt kaksi minuuttia äh, edust- Gavi Zimmer ryhmästä Ja, danke an alle. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille, jotka juuri käyttivät puheenvuoron. On ihan hyvä, jos voisimme saada nämä puheenvuorot. Se olisi hyvä tulevan työn kannalla. No sitten tämä vähimmäismäärä, joka liittyy näiden työttömyysturvien siirtämiseen. Tätähän korotetaan nyt kolmesta kuuteen kuukauteen. Nyt vaikuttaa vähän siltä, että tässä mietitään, olisiko järkevää, että työnhakijoiden tilannetta voitaisiin byrokraattisesti helpottaa ja että vapaaseen liikkuvuuteen määrättäisiin sama aika kaikille, eikä esimerkiksi rajoitettaisi sitä 12 kuukauteen. Mikä olisi tällaista vastaan? Ymmärrän, mikä on tämän puolesta, mutta mikä olisi tätä vastaan, sitä en osaa kuvitella. No sitten oleskelu, oikeus, joka liittyy vapaalikuvuuden direktiiviin. Tätähän voidaan testata myöskin sosiaaliturvan osalta. Ja tässä minua nyt kiinnostaisi, mitä mieltä te olette, nyt kun katsotaan näitä komission ehdotuksia, eli kun katsotaan näitä tuomioistuimen päätöksiä ja sitten sitä, että vapaaliikkuvuus ei koskisikaan kaikkia kansalaisia, vaan että se koskisi vain työntekijöitä. Ja sitten tästä ryhmästä haluaisin vielä puhua asunnottomista. Meillähän on asunnottomien aloitteita muissa maissa, eli meidän pitää nyt tarjota rajat ylittävällä tavalla tätä apua. Ja näettekö, että tämä liittyy se nyt tähän ehdotukseen ja onko vaarana se, että ne maat, joissa on jo rajoitettu sosiaaliturvaoikeuksia asunnottomilta, niin käykö siellä sitten niin, että asuntomme määrä vain lisääntyy? Kiitos. En näe etletestä ketään. Onko täällä joku muu paikalla? Sen sijaan Jean Lambert. Nyt seuraavaksi olette ihan oikeassa. En ole unohtanut teitä. Jean Lambert, olkaa hyvä. Thank you. I'll declare a vested interest. Kiitos. Ilmoitan heti alusta, että minä olin esittelijä 883 asetuksesta, samoin kuin asetuksesta. Joten olen paljon näistä Äh, aukoista, mutta neuvosto oli silloin yksimielinen ja parlamentti ei paljon voinut tehdä. Ensinnäkin nyt äh, asia, joka otettiin esiin artikla 42 ja yhtäläinen kohtelu. Ja tämä ehdotus on minusta askel taaksepäin. Ja että tässä on tämä erityinen tuomio, istuimen tuomio, joka koskee Euroopan kansalaisia, kun puhutaan taloudellisesti, ei aktiivi eli eläkkeellä, kotirouvat, se kuuluu paljon ihmisiä. Joten uskotteko te, että tämä on tarpeeksi selvä niihin, joilla on näitä oikeuksia. Voimmeko me suojella tässä näitä yhtäläisiä oikeuksia? johtuen nyt esimerkiksi iso britannian tekemästä päätöksestä. Sitten nämä uudenlaiset työmuodot. Ja ne, jos että pitää työskennellä jäsenvaltiolle B kolme kuukautta ennen kuin saa siellä tiettyjä etuuksia. Miten me määrittelemme kolme kuukautta, jos eh, ihmiset aloittavat tällaisilla epätyypillisissä töissä, väliaikaisissa töissä? Miten tämä sitten lasketaan ja voisiko tai tehdä enemmän? Sitten täällä puhuttiin äh, rajatyöntekijöistä, jotka mahdollisesti voisivat äh, kärsiä mm, menetyksistä. Eli siis rajatyöntekijät elävät yhdessä jäsenvaltiossa, työskentelevät toisessa. Miten tämä tulee heille vaikuttamaan? Ja toisekseen, ja lopuksi vielä, mitä tässä ehdotuksessa on teidän mielestänne ähm, jäänyt äh, huomioimatta asioita, jotka voisivat helpottaa ihmisille, jotka haluavat harjoittaa oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Kiitos. En näe Rouva linjaa ehkä herra on paikalla. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esitelmöitsijälle. Ymmärsin erittäin hyvin, mitä herra Garcia sanoi, mitä de, Rouva de Jong sanoi. Ymmärsin senkin hyvin, mutta tohtori Eberhardin puhetta en ihan oikein hyvin ymmärtänyt. Ehkä siinä saattaa vaikuttaa kieli myös kun puhutaan vähän naivisti sosiaaliturvasta ja komission ehdotuksesta siitä, miten voidaan koordinoida tai yhteensovittaa sosiaaliturvajärjestelmiä, minä odotin, että puhuttaisiin enemmän sairasvakuutuksesta, perhe, lapsilisistä, mutta täällä puhutaankin enemmän vain työttömyysvakuutuksesta. Minusta se, minulle se on ensimmäinen yllätyksen aihe. Ymmärsin kolme puheenvuor- kolmesta puheenvuorosta sen, että huolena on, oli tai halutaan enemmän yhteneväisyyttä ja harmonisointia sen, ja tämä on ollut toiveena eu jo vuosien ajan, mutta minusta tuntuu, että tässä nyt laitetaan vähän vankkurit hä, äh, här, härän eteen. Mielestäni tässä äh, ei suosita sitä, mitä pitäisi e, suosittaa jotakin muuta kuin ihmisten vapaata liikkuvuutta tai työntekijöiden vapaata liikkuvuutta tai joustoturvaa tai lähetettyjen työntekijöiden turvaa. Ei olla ollenkaan keskitytty harmonisointiin ja e, kuuden tai seitsemän e jäsenmaan konvergentoimiseen. Eli siis tässä mennään nyt latvasta puuhun. Eli halutaan haukata vähän liian iso pala EU on tehnyt aivan päinvastoin ja sen takia se onkin jämähtynyt tällaiseen ristiriidan, ristiriitojen suohon ettekö te ole pikemminkin sitä mieltä, että kaikista oikeudenmukaisin ja helpoin sääntö olisi se, että se, joka saa sosiaalimaksut, eli siis jäsen, esimerkiksi työnantajat jäsenvaltioissa, voisivat olla myös vastuussa korvauksista, maksuista. Eli näin ei tässä heitellä palloa jäsenvaltiosta A ja B ja takaisin, ja tai ruveta laskemaan työaikojen kestoja eri jäsenvaltioissa. Se on äärimmäisen äärimmäisen monimutkaista. Nyt olemme kuulleet esittelijän ja varjoesittelijät. Nyt annan puheenvuorot kollegoille. Maria Reena, olkaa hyvä. Kiitoksia näistä esityksestä. Vähän tuntuu, että sosiaaliturvan koordinointiehdotus, kun ajatellaan, miten voi nauttia näistä eduista, oli sitten työttömyystukea tai muita, muuta tukea, niin meillä on periaate, joka liittyy rajoituksiin ja tavallaan rajoitan vapaata liikkuvuutta. Ja sitten kun katsotaan tätä ehdotusta, siellä on yksi osa, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin, ja tämä osa on hyvin epäselvä, mutta toisinpäin. Eli jos halutaan torjua ykkösosassa petoksia ja rajoitetaan – sosiaaliturvan saatavuutta, niin samaa periaatetta ei noudateta sitten lähetettyjen työntekijöiden osalta. Eli millä tavalla voitaisiin sitten täydentää tätä ja tehdä yhteistyötä, niin kuin on tehty lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä. Meillä on tuomioistuimen päätös, joka liittyy saksalaisiin ehdotuksiin. Eli yritys, joka yrityksellä on mahdollista vaatia näitä summia ja vaatia se, että nämä summat maksetaan alkuperämaassa. Tuomioistuin on tukenut tätä periaatetta, eli eikö olisi nyt hyvä katsoa vähän tätä periaatetta, kun yhteensovitetaan sosiaaliturvajärjestelmiä, koska sehän on merkittävä petoksen muoto, koska sosiaaliturvaa ei makseta silloin alkuperämaassa. Eli olisiko mahdollista miettiä tätä kysymystä. Ja sitten tämä A1-liite, sehän takaa sen, että alkuperämaassa tehdään näitä suorituksia silloin, kun työntekijä on kyseisessä valtiossa, mutta nyt tätä sääntöä voidaan käyttää takautuvasti, eli sitten kun on tarkistuksia, eikä tätä olekaan, niin jälkikäteen ne voidaan asettaa tänne, eli Olisiko hyvä, että olisi tällainen ennakko A1? Eli sanotaan, että pitää vähintään olla kolme kuukautta maassa alkuperämaassa, eikä voitaisiin vaatia tätä paljon pidemmältä ajalta kuin tällä hetkellä. Sitten kolmas kysymys liittyy siihen, että meillä oli sitten tietynlainen eurooppalaisten pankkien järjestelmä, jossa olisi tietoa yritysten tilanteesta alkuperämaassa. Esimerkiksi Belgiassa, jos ei ole maksanut sosiaalimaksuja, niin silloin yritykselle tulee punainen merkintä. Ja sitten kun yrityksellä on tällainen punainen merkintä, niin se ei voi osallistua julkisille markkinoille. Ja ulkomaalainen yritys, jota ei ole identifioitu, niin se pääsee kaikkialle markkinoille, vaikkei se olisikaan hoitanut näitä sosiaalimaksuja omassa maassaan. Eli meillä pitäisi olla tällainen tietokanta Euroopan tasolla, jos, jotta meillä olisi oikeudenmukaista kilpailua kaikkien yritysten välillä. Ja onko tämä otettu huomioon näiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa? Kiitos. Edustaja Back, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Komission... Jos nyt ymmärsin komission ehdotuksen oikein, niin tässä on kysymys paremmasta sosiaaliturvasta, mutta myös paremmasta oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että estetään väärinkäytöksiä. No, edustaja Stevenskin puhui tästä jo ja minä mietin sama asiaa. Eli tässä on kysymys ehkä 1-2 prosentista kokonaiskustannuksista, niitä koskee 1-2 prosenttia, 1-2 prosenttia on vain petoksia. Tässä on oikeastaan kysymys vain vahvistetusta valvonnasta. Ja eikö tässä nyt sitten synny valtava hallintotaakka? Kuka tätä tulevaisuudessa valvoo? Tällä hetkellä on kahdenvälisiä sopimuksia yksittäisten jäsenvaltioiden kesken, ja tulevaisuudessa tämä näyttäisi toiselta. Minulla on tässä nyt hieman epäilyjä. Tämä, en usko, että me välttämättä kykenemme enempää valvomaan, taikka sitten tästä syntyy ihan valtava hallinnollinen taakka. Merci. Kiitos, rouva Ansander. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos meidän asiantuntijoillemme tänä päivänä. On erittäin tärkeää, että me voimme käydä tätä keskustelua. Te, tässähän tajutaan vihdoin viimein, että me olemme täällä kaikki paikan päällä monine kysymyksineen ja varmasti tulee lisää kysymyksiä meidän työmme aikana. Minä haluaisin kysyä teiltä erityiskysymyksen. Se liittyy raja-alueen työntekijöihin. Se on otettu jo täällä esille. Minä omassa vaalipiirissäni olen törmännyt kahteen raja aluetyyppityöntekijöiden jotka työskentelevät raja-alueella jossa on kyse EUn jäsenvaltioista ja on työntekijöitä, jotka työskentelevät Sveitsin rajalla. Eli tässä on todella suuri kysymysmerkki, ovatko nämä säännöt suoraan sovellettavissa Sveitsiin myös, vai pitäisikö se toteuttaa erityissopimusten kautta? Toinen huolenaihe josta kaikki rajaluon työntekijät ovat minulle tulleet kertomaan. Se on ihan totta. Tilanne on erittäin erilainen jäsenvaltiosta toiseen. Nämä rajaluon työntekijät tänä päivänä omaavat oikeuksia. Miten niiden tulee käymään ylimenovaiheessa? Ne, se maa, jotka, joka maksaa niille maksuja, ö, ovat ehkä huonommassa tilanteessa kuin mitä ovat, tuolloin ovat huonommassa tilanteessa kuin mitä ovat tänä päivänä. Si. Rouva Chartier. Merci, monsieur le président. Euh, avec... Kiitos puheenjohtaja, kiitos meidän esitelmöitsijälle, esittelijälle ja varjoesittelijälle kaikesta sanomastaan. Me olemme täällä nyt tarkistamassa tätä direktiiviä äh, lähetetystä työntekijästä. Meille on nyt te kerrottu toisesta esityksestä ja lähetetystä työntekijöistä ja myös lyhy, lyhyen työsuhteen kestoista työsuhteista, myös etätyöntekijöistä. Meille on kerrottu, että halutaan nyt koordinoida – niitä moninaisia töitä, joita me olemme täällä nyt työstämässä. Minua suu huolestuttaa erityisesti se, ettei tulisi liikaa hallinnollista kuormitusta, eivätkä, ja etteivät palkansaajat menettäisi aivan liikaa oikeuksia, eli että mitään ei menetettäisi tai hävittäisi, kun tässä lähdetään käymään läpi uudestaan tätä tekstiä joka on myös vähän muuttunut ajan kuluessa. Pitäisi mystyä myös havaitsemaan, millä työntekijöillä, työvälineillä me voimme taistella petosta vastaan, petoksia, joita yritykset toteuttavat silloin, kun on kyse näistä postilaatikkoyrityksistä. Äh, hallinnon pitää suojella työntekijöitä ja äh, Tämähän on meille ensiarvoisen tärkeää ja jonka eteen meidän pitää yhdessä tehdä työtä. Minä olen esittelijän käytettävissä voidakseni koordinoida työtämme, kun lähdetään tarkistamaan lähetetyistä työntekijöistä laadittavaa direktiiviä. Mutta minä en tässä vaiheessa voi minä en tässä vaiheessa halua minkäänlaista epäselvyyttä tähän, vaan että olisimme erittäin samoilla aikajanoilla Guillaume Balassin työnten kanssa. Se on erittäin hyvä, että yritätte sovittaa ajallisesti yhteen nämä kaksi työntekijää. Sofi, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä aloitteesta. On hyvin tärkeää, että me keskustelemme tästä pyrkimyksestä yhteensovittaa sosiaaliturvajärjestelmiä Tämähän on siis hyvä koko Euroopalle ja erityisesti nuorille, jotka tällä hetkellä ovat kaikkein liikkuvimpia Euroopassa. Meidän ei pidä katsoa ainoastaan tätä hetkeä, vaan myöskin näiden nuorten tulevaisuutta. Ja haluaisin, että kertoisitte hiukan tarkemmin tietyistä asioista. Tässähän halutaan nyt yhteensovittaa siis sosiaaliturvajärjestelmiä Euroopassa ja haluaisimme, että kaikkialla lasketaan samalla tavalla nämä suoritukset ja tuet. Ja sitten on toisen tyyppistä apua, jota työntekijät voivat saada. Ja eikö onko tässä nyt otettu huomioon toissijaisuusperiaate, koska tässähän puhutaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksista? Ja millä tavalla voidaan välttää jäsenvaltioissa se, että syntyy esteitä tälle sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamispyrkimykselle. Kiitos. Edustaja Guterres, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille, jotka osallistuvat tähän kuulemistilaisuuteen teidän laadukkaasta alustuspuheenvuorostanne. On erittäin vaikeata päästä konsensukseen kaikkien eri jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa, missä tässä nyt oikeastaan puhutaan. Mehän puhumme tilanteista, jotka koskettavat kaikkia jäsenvaltioita ja missä on tiettyjä hallituksia puhe, puolueita, joilla on omat linjaukset ja siinä, miten he myös toimivat vaalitilanteissa. Me voimme nähdä, että on jäsenvaltioita, jotka kriisin seurauksena ovat lähteneet rajaamaan omien kansalaistensa oikeuksia silloin, kun halutaan harjoittaa vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Tämä on minun maan, maani kohdalla ainakin, jos ajatellaan terveyden, terveyskorttia ja myös, myös halutaan rajata sitä, mit, kuinka paljon saa sosiaalipalveluita muut jäsen, muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, miten voivat saada sitä. Tämä on myös ollut vaalipropagandaa ja vaalipuheen vaalipuheiden teemana. Sen takia on tärkeää säädellä tätä EU-ssa, jotta vältytään näiltä kahdelta väärinkäytöstapa prosesseilta. Eli EU:ssa on tärkeää säilyttää liikkumisvapaus, mutta kuitenkin mm, minä en ole ihan varma, mikä on tämä uudistuksen poliittinen periaate. Haluammeko nyt ratkaista ongelmat vai antaa oikein? Mm, oikeutusta niille, jotka ovat lähteet luomaan niitä. Tässä pitäisi puhua selkein termein, koska meidän täytyy nyt selkeyttää, me, jos me haluamme harmonisoida, harmonisoida alaspäin vai ylöspäin, vai ratkaista ongelmat, jotka ovat syntyneet uusien tilanteiden ja tapahtumien myötä talous, sosiaali, taloudessa ja sosiaalisessa maailmassa ei minusta nyt ole niin tärkeää, että mikä valtio maksaa, vaan pitää olla selkeää, mitä oikeuksia haluamme työntekijöille – kun on kyse äh, siitä, että minkälaisen työpaikan työntekijä saa, mikä on, äh, mitä me laskemme tälle korvaukselle, äh, mitä, mitä työntekijä on maksanut tai työntekijän yritys on maksanut näitä sosiaalimaksuja ja miten niitä lähdetään laskemaan, mikä hyväksytään, mikä jäsenvaltio hyväksyy esimerkiksi jostakin 18 kuukaudesta, joku toinen jäsenvaltio hyväksyy vain kuusi kuukautta. Nämä eivät ole ehkä niin tärkeitä asioita, vaan neuvoston pitäisi päättää päättää, mikä jäsenvaltio maksaa. Minä vetoan tähän parlamenttiin, että emme niinkään miettisimme tätä laskutoimenpidettä, vaan mitä oikeuksia haluamme hyväksyä ja miten me voimme sitten ratkaista ongelman sen tiimoilta, että me tekisi sitä poliittista virhettä, että lähtisimme siihen dialektiikkaan, jota on harjoitettu. Joissakin jäsenvaltioissa on lähdetty kaventamaan oikeuksia jos halutaan luoda pelkoja tai tilanteita vaalien, vaalien lähestyessä. Minä haluan tässä vielä sanoa, että kyllähän kaikissa jäsenvaltiossa on otettu suurennuslasin alle se, miten vältytään väärinkäytöksiltä. Meillä on 27 000 työntekijää, joita tämä saattaa koskettaa. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron meidän asiantuntijoillemme. Nyt tämä ei ole mitenkään helppo harjoitus. Teidän pitäisi 10 minuutissa pystyä vastaamaan näihin kysymyksiin. Meillä on vähän kokonaisvaltaisempia kysymyksiä. Mikä on teidän kielteinen tai myönteinen visionne siitä, mitä komissio on ehdottanut poliittisesti, mutta täällä on myös asioita esitetty paljon konkreettisemmin, kohdennetummin ja varmasti te voitte tarjota meille hyviä elementtejä, koska kunnanhimoisena tavoitteena tässä kuulemistilaisuudessahan on se, että voisimme tarjota elementtejä meidän komissiollemme eh, jatkaa tätä työtä ja laatia teksti, jossa olisi analysoitu paljon hyvin asioita, jossa olisi hyvin, eh, hyvin onnistuneita ehdotuksia. No niin, arvoisa tohtori, 10 minuuttia, te voitte aloittaa. Kiitoksia. Kun yhteensovitamme tämän sosiaaliturvajärjestelmää, niin se liittyy taloustoimintaan. Vuoden 58 asetukset liittyivät juuri sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen ja Eurooppa näissä kysymyksissä tavallaan astui maailmaan. Ja tätä asiaa on työstetty nyt 58 vuotta. Ja tämä on yksi vanhempia asioita, joita on käsitelty EU:ssa. Ja aina on sitten reagoitu uusiin tilanteisiin. Sosiaaliturvajärjestelmät muuttuvat, sinne tulee uudistuksia ja se on johtanut sitten uusiin kansainvälisiin kysymyksiin, jotka johtavat uusiin sääntöihin. Tämä koskee myöskin vuoden 2004 direktiiviä. Mehän elämme nyt moderni, modernia aikaa ja mikä on perusajatus? No ensinnäkin vapaasta liikkuvuudesta pitää tulla merkittävämpi siinä mielessä, että meidän pitää myöskin suojella sosiaalioikeuksien liikkuvuutta. Tämä koskee työttömyysvakuutusta esimerkiksi, ja mielestäni nämä ehdotukset ovat ihan oikean suuntaisia siinä mielessä, että siellä vahvistetaan koordinoinnin periaatteita ja työttömyys vakuutus otetaan pois erikoistatuksesta ja se otetaan mukaan tähän yhteensovittamispyrkimykseen. Se on ihan oikein. No uusi ulottuvuus tulee sitten sitä kautta, että työttömät otetaan pois tästä, tai ne, jotka eivät työtä. Ja no tästä voisi puhua pidempäänkin, mutta seuraavina vuosikymmeninä meidän täytyy katsoa, että nämä asiat palautetaan jäsenvaltioihin. Koska se, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä EUn tuomioistuimen päätösten jälkeen, niin siellä pitää myös tehdä se. Ja meidän täytyy katsoa, missä tuomioistuimessa käsitellään näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja omassa maassani vuoden lopussa astui voimaan laki, jossa sanottiin, että EU-kansalaiset eivät viiden ensimmäisen vuoden aikana saa sosiaaliturvaa. Tällaista oli ennen nähty ja tuleeko tämä sitten pysymään, niin siitä on varma. Eli nämä, nämä olivat suuria globaaleja kysymyksiä. Jos halutaan uudistaa nyt tätä työttömyysvakuutusta, niin kaksi asiaa puhun sen puolesta. Ensinnäkin vapaa liikkuvuus vahvistuu ja toisaalta tämä vakuutusluontoisuus työttömyysturvasta poistuu. Eli jos halutaan siirtää näitä oikeuksia, niin sillä tavalla voidaan vahvistaa näiden oikeuden siirrettävyyttä. Ja viime vuosikymmeninä on mietitty näitä asioita ja on aina sanottu, että jos siirretään näitä työttömyysturvakysymyksiä, niin silloin se valtio, jossa tämä henkilö hakee työtä, niin tämän valtion pitää valvoa sitä. Ja näinhän ei ole, jos hänelle ei ole omaa rahaa, vaan hänen tukensa tulee toisesta valtiosta. Mutta sitten sanotaan, että vapaa liikkuvuus ei ole tärkeää niille, jotka ovat töissä, vaan pikemminkin niille, jotka etsivät työtä. Ja siksi työttömyysturvan siirtäminen on tulevaisuudessa hyvin tärkeää, jos ajatellaan vaikkapa, että toi, pariskunnan toinen osapuoli on töissä toisessa valtiossa ja sitten hänen kumppaninsa lähtee muuttaa hänen luokseen sinne ja lähtee etsimään sitten töitä. No Sveitsin kysymys. Koordinointijärjestelmässä Sveitsi on mukana. Meillä on kahden välinen sopimus EUn ja Sveitsin välillä. Ja sitä aina uudistetaan aika ajoin. No sitten perhetukien indeksoinnista nyt ei ole kyse tässä ehdotuksessa. Se on hyvin laaja kysymys ja meidän täytyy muistaa, että tämähän on perusperiaate periaatteiden vastaista. Eli jos katsotaan artiklaa 5 asetuksesta, niin tämä koskee sitä, että on lapsia toisessa maassa. Niin se on sama, jos ne olisivat omassa kotivaltiossa nämä lapset. Ja tällä tavalla varmistaa yhtäläinen kohtelu. Ja ei pidä aliarvioida byrokraattista takaa, joka tästä syntyy, jos näiden lasten statusta jatkuvasti tarkastellaan. Eli tätä kannattaa miettiä. Mutta kuten sanoin, tämä indeksointi ei nyt ole tämän ehdotuksen kohde. No sitten lähetetyt työntekijät. No komission ehdotuksessa on yksi hyvä puoli. Eli kun katsotaan näitä sosiaalituen voimassaoloaikoja, niin hyvin usein, kun katsotaan näitä sosiaaliturvaoikeuksia työllisyysoikeuksia, niin ne liittyvät toisiinsa. Ja sillä sosiaalioikeudet ja työoikeudet kuuluvat saman valtion lainsä, lainsäädännön piiriin. Esimerkiksi palkka- ja sairausvakuutusmaksut liittyvät toisiinsa ja ehdotuksessa on ongelmia, kun ajatellaan sitä, että sosiaaliturvaoikeudet ja sopimukset tämän kahden vuoden jälkeen ja mahdollista asioita, joita työoikeus ei mahdollista. Eli nyt täytyy sitten miettiä, miten nämä mahdollisuudet, joita meillä on artiklassa 16, niin voitaisiinko niitä soveltaa myöskin sitten työoikeuteen. No sitten raja-alueiden asukkaat, asukkaat tähän liittyy nyt se ongelma, että jos he menettävät työnsä, niin heitä käsitellään niin ikään kuin he olisivat tehneet työtä siinä valtiossa, jossa he asuvat. Mutta he ovat tehneet työtä toisessa valtiossa, joten sitten teeskennellään, että he ovat olleet työssä muussa valtiossa kuin missä he asuvat ja tämä voi johtaa sitten ongelmiin. Ja toissijaisuusperiaate. No ei tämä oikeastaan liity toissijaisuusperiaatteeseen. Sehän liittyy sitten, kun luodaan näitä sosiaaliturvajärjestelmiä tai sairausvakuutukseen, eläkevakuutukseen, kuinka korkea on eläkeikä, kuinka korkea on eläke. Eli nämä asiat päätetään kansallisella tasolla, joten se ei nyt sinänsä liity toisiasuusperiaatteeseen. Tässähän kysytään nyt koordinointia eri valtioiden välillä, ja Eurooppa-oikeudelle ei ole mitään vaihtoehtoja. Euroopan oikeus säätelee näitä suhteita valtioiden välillä paremmin kuin mikään kansallinen lainsäädäntö. Ja jos ajatellaan nyt vähävaraisia työttömiä, ja jos jäsenvaltiot ovat itsenäisesti säädelleet oikeuksia, niin silloin monet ihmiset tippuvat pois tästä järjestelmästä. Eli jossain toisessa jäsenvaltiossakaan ei sitten saa sosiaaliturvaa. Eli meidän täytyy miettiä sitä, mikä on tämän ehdotuksen suora seuraamus. Eli jos meillä ei ole yhteensovitettua sosiaaliturvajärjestelmää Euroopassa, niin se saattaa johtaa suuriin aukkoihin sosiaaliturvassa. Mutta se nähdään vasta sitten, kun jäsenvaltiot ovat hoitaneet vastuunsa, ja sitten ihmisoikeustuomioistuimet katsovat, miten toimitaan. No sitten komissio on viitannut tähän tuomioistuimen päätökseen, ja se ei ole mikään pikkuasia, koska tämä oli epäselvää, eli miten sosiaaliturvaa yhteensovitetaan tähän järjestelmien koordinointiin. Ja olemme havainneet, että vapaa liikkuvuus on liittynyt lähinnä työntekijöihin, joiden liikkuvuutta halutaan suojella. Ja samalla halutaan välittää viesti, että työttömät ja vähävaraiset sosiaalituristit, niin kuin Unkarissa sanotaan, niin he eivät olisi tämän suojan piirissä, vaan heidät pitäisi hoitaa sitten kansallisella tasolla ja toivottavasti mahdollisimman hyvin. Kiitos. Merci, Madame Kiitos, Rova de Jong. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Um, I, I think indeed there were a lot. Niin, täällä esitettiin paljon kysymyksiä ja kysymykset olivat hyvin erilaisia luonteeltaan. Jos aloittaisin ensimmäistä kysymyksestä, mitä mieltä olen tästä komission ehdotuksesta, onko se hyvä ehdotus, koska puheenvuoroissamme vaikutamme olevan aika etäällä tekstistä, mutta jos puhun itseni puolesta, ehdotetut muutokset eh, ovat sinänsä ihan hyviä muutosehdotuksia, mutta kuten aikaisemminkin yritin jo sanoa ja kollegani myös, että kun katsotaan näitä perusteita, niin täytyy kaivella hieman syvemmälle ja katsoa yksityiskohtia ja katsoa, mitä seurauksia näistä syntyy. Olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on hyvin tekninen teksti. Mitkä ovat vaikutukset äh, arkielämään? Ja uskon todellakin, että silloin tähän syntyy kuiluja tai aukkoja, kysymyksiä, joita pitää esittää siitä, tuleeko tämä ehdotettu teksti toimimaan sillä tavalla, kun oletamme sen toimivan. Työttömyyskorvaus, sitä me olemme puhuneet ehkä kaikkein eniten. Rajatyöntekijöille. Tämä muutos siitä, että viimeisin äh, työssäkäyntivaltio olisi vastuussa äh, korvauksesta. Tämä on looginen askel valtio, joka myös sai sosiaaliturvamaksut. Joten sen vuoksi sen maan tulee myös olla vastuussa siitä, että se maksaa nämä etuudet. Mutta täytyy katsoa tätä ehdotettua tekstiä ja näitä eri erotettuja ja ajanjaksoja, 12 kuukautta, yli 12, alle 12, kolme kuukautta. Ja että tämä tekee tekstistä, joka nyt jo on jo aika vaikea luettava, niin eikö tämä nyt tee sitä vielä vaikeamman, eh, jotta esimerkiksi rajatyöntekijä saisi tietää, mitkä minun oikeuteni ovat. Meidän pitäisi ehkäpä hieman tarkastella tätä tekstiä ja muotoilla se helpommin ja niin, että se jättäisi tilaa vähemmille kysymyksille. 12 kuukautta, ovatko ne akkumuloituvia kuukausia, konsekutiivisia kuukausia, miten tämä mitataan tämä kolme kuukautta, ihmiset, jotka aloittavat työelämänsä, heidän, se on ehkäpä lyhyt, kun he vasta ovat tulossa työelämälle, miten he saavat sitten työttömyysturvausta. Sitten täällä puhuttiin myös sosiaaliturva-asetuksesta, joka on väline, jolla pyritään edistämään liikkumisvapautta Euroopan unionissa. Hallinnolliset toimenpiteet, jotka tähän liittyvät, että huolehditaan siitä, että kun asetuksessa sanotaan, että joku on jonkun tietyn sosiaaliturvan jäsen, että sitten jälkeenpäin äh, oikealla tavalla nämä maksut maksetaan. Tämä edistäisi vapaata liikkuvuutta, jos nämä hallinnolliset toimet olisivat äh, vähäisempiä, koska kansainvälisessä ympäristössä ihmiset eh, eivät välttämättä edes saa tehdä kansainvälistä työtä. Jos on yksinkertainen rajatyöntekijätilanne, A- ja B-maat ja henkilö työskentelee vaikkapa osa-aikaisesti, esimerkiksi neljä päivää viikossa. Jos työskentelen kotona yhden päivän näistä neljästä päivästä, niin silloin minä työskentelen omassa kotimaassani, koska työskentelen 25 prosenttisesti kotimaassa, joka merkitsee sitten muutosta sosiaaliturvaani kotimaahani, joka taas aiheuttaa yrityksille hallinnollista kuormitusta ja tämän takia on ehkäpä hankalampaa saada koko tätä järjesteltyä. Eli se voi johtaa myös siihen, että, että kielletään koko etätyöskentely. Ja sehän ei ole tarkoitus tässä asetuksessa, vaan nimenomaan tarkoitus on, että ihmiset voivat työskennellä useammissa valtioissa. Oikeudellinen teksti mahdollistaa sen, mutta käytännön tulkinta voi nähdä tässä tiettyjä esteitä. Toinen kysymys, joka täällä esitettiin, liittyi nimenomaan myös etätyöhön. Etätyöskentely tulee lisääntymään, tulemme näkemään sen yhä useammin, kun teknologia kehittyy. Ja hallinnolliset esteet vähenevät. Monet yritykset haluavat kuitenkin noudattaa sosiaaliturva-asetusta ja, ja noudattaa sääntöjä ja että työntekijät ovat oikeassa maassa. Se on myös työntekijöiden että työnantajien eduissa. Koska mitä jos joutuukin sitten väärän sosiaaliturvan alaiseksi ja tapahtuu jokin onnettomuus ja tarvitsee terveydenhuoltoa, ja sitten ei saakaan hoitoa, kun ei ole vakuutettu oikeassa maassa. Tämä voisi myös auttaa näissä asioissa, mitä täällä puhuttiin liittyen petoksiin, koska jos meillä on EUn väline, jolla pyritään varmistamaan sen, että maksut maksetaan oikeille viranomaisille, niin silloin tämä, tällä samalla välineellä voitaisiin katsoa, että nämä maksut ovat oikean suuruisia. Täällä esitettiin hyvin paljon kysymyksiä tänään ja monet olivat hyvin yksityiskohtaisia. Minusta olisi hyvä, että me hieman teknisemmin tarkastelisimme tätä tekstiä artikla artiklalta ja kävisimme lävitse, mitä tästä erotusta tekstistä syntyy tai minkälaisia vaikutuksia sitä syntyy. Kiitos. Monsieur Carlos Garcia. Kiitos, Carlos Garcia. Olkaa hyvä. Eh, muchas gracias. Kiitos paljon kun minä tutkin EUn saavutuksia, niin aina ajattelen mm, kahta asiaa. Yksi, yksi on menestys, toinen on terveyskortti, puolikas on euro. Siinä e, ehkä minulle nyt jäi yksi vartti pois. Nämä ovat suuret saavutukset ainakin minun mielestäni kansalaisten kannalta. Minä olenkin pohtinut itsekseni ja olen kysynyt esittelijältä, mikä on nyt kokonaisuudessaan tämä esitys. Mielestäni se näkyy ihan selvästi. Tässä puhutaan yhteensovittamisesta. Minä olen kriittinen, koska sen pitäisi olla täydellistä. Minä kysyn sitten, missä määrin te olette yhtä mieltä komission ehdotuksen kanssa? 80 prosenttia, okei, onko näin? Selvä. Minun kritiikkini on myönteistä. Kaiken pitäisi olla täydellistä. Minä olen rakastunut tähän esitykseen. Haluaisin, että se oli mahdollisimman kaunis ja hyvä. Mutta jos te sanotte, että ei ole muuta mahdollisuutta, joko hyväksytään tai hylätään, niin silloin sanoisin, jos vähän pitkin hampain, silloin sanoisin, että hyväksyn tämän ehdotuksen. Onko tämä nyt kaikille selvää? Eli puhumme nyt samasta asiasta samalla tavalla. Yksi kysymys kiinnosti minua varsin suuresti mitä mahdollisuuksia tai mitä parannuksia voitaisiin tehdä sen suhteen, että työttömyys olisi, tippuisi kuudesta kolmen kuukauteen. Minä sain aika yllättäviä vastauksia. Vähän aikaa sitten neuvostossa joulukuussa espanjalainen minister sanoi seuraavasti, kun puhutaan maksuista, joita viemme alle kolmessa kuukaudessa tai kolmessa kuukaudessa, niin silloin me todella voimme integroida onnistuneesti työntekijän toiseen maahan 10 prosenttisesti. Sitten kun puhutaan kuudesta kuukaudesta, niin menestys eh, prosentti on noin 70 prosenttia. Te voisitte tietysti ajatella, että tietenkin Espanjalla on vähän työntekijöitä, mutta unohdetaan, että Espanja on kolmas maa, jolla on eniten eurooppalaisia siirtotyöntekijöitä, Euroopassa siirtolaistyöntekijöitä. Eli tässä puhutaan maasta, joka on aina ollut maahanmuuttomaa ja nyt jonne on tultu, mutta nyt Espanja on maa, jolla Saksan ja eh, Iso-Britannian kanssa eniten työntekijöitä, jotka eivät ole espanjalaisia. Eli meidän täytyy ajatella, että jos ajattelemme vientiä, työntekijöiden vientiä, ei tässä ole kyse vain niistä, jotka ovat kiinnostuneita, vaan heidän täytyy myös integroitua hyvin työmarkkinoille. Kolmanneksi, jotta ymmärtäisin täysin hyvin tuomioistuimen päätökset. Tässä viittaan päätökseen, joka liittyi Iso-Britanniaan, josta päätettiin seitsemän päivää ennen Brexit-äänestystä. Seitsemän päivää ennen on kyse tuomiosta, joka on hyvin poliittinen. En tiedä, onko, en tiedä tulisiko siitä samanlainen nyt tänä päivänä. Eli pitää suhtautua hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin varovaisesti tähän. Lähestulkoon on unohtunut tämä tuomio tai päätös. Kaikki, kaikki, kaikki muut päätökset eivät puhu missään sosiaaliturvamaksuista, vaan puhutaan nimenomaan vain erityis, erityismaksuista. Tietysti sanottiin, että mitä nämä ovat. Ne ovat maksuja, jotka ovat samankaltaisia tai jotka tavallaan osallistuvat, ovat osana sosiaaliturvajärjestelmää, on kyse maksuista silloin, kun ne on välttämätöntä, on kyse maksuista, jos, jos minä, minä en saa rahaa ja ähm, minä saan jotain lisäkorvausta. Ei tässä ole kyse mistään vanhuuseläkkeestä tai mistään mm, lapsilisistä. Ne ovat lisämaksuja aivan erityistapauksissa. Ja sen takia minä tajuan tämän asian niin, että komission esitys menee pidemmälle kuin mitä tuomioistuin on antanut ymmärtää, mitä tuomioistuin on omassa tekstissään laatinut. Ja tämä voi olla tietysti eräänlainen ase tai vaaratekijä vapaalle liikkumiselle. Te tietysti taistelette väärinkäytöstä ja petoksia vastaan. Totta kai meidän täytyy taistella näitä ilmiöitä vastaan, mutta kuten Espanjassa sanomme, että ei hyttysiä voi tappaa tykillä. Mm, mutta nyt puhutaan työttömyydestä te varmasti olette samaa mieltä siitä, mikä on eurooppalaista. Jos minä maksan ja teen teidän kanssanne sopimuksen, teidän pitää maksaa minulle. Tietysti logista on silloin, että minä maksan. Jos minä maksan teille, jos tämä herra ei maksa minulle. Eikö, onko se nyt loogista? Jos minä maksan teille, jos minä maksan öö, maksuja, niin teidän pitää maksata, maksaa minulle sitten työttömyyskorvauksia, jos minä maksan sosiaalimaksuja. Jos tämä herra maksaa minulle sitten, niin ainut ehdo sille on, että minä olen oleskelen kyseisessä maassa. Meidän pitää löytää yksi yhtenäinen muoto tälle, tai miten me voimme koordinoida tätä ja ymmärtää tätä paremmin. Jos minä kerron nyt teille, että että sinä teet työtä Espanjassa, äh, Saksassa töitä, mutta maksat siitä Espanjaa, niin eihän siitä ymmärrä. Tästä asetuksesta täytyy tajuta se, että se pitää voida ymmärtää, ja se on aika vaikeasti ymmärrettävissä. Sitten pitää puhua indeksistä. Jos puhutaan indeksoinnista, niin se tarkoittaa sitä, että avataan Pandoran lipas. Jos puhutaan perhe- ja lapsilisistä, saadaanko lapsilisiä, saavatko lapset niitä, ihan hyvä. Mutta missä sitten eläkeläinen asuu Saksassa, jos hän tienaa 2000 euroa, mutta asuu kuitenkin Espanjassa, maksetaanko sitten hänellä kuitenkin 1200-1300 euroa. Silloin tässä hajoaa käsin koko tämä yhteensovittamisjärjestelmä, mutta on tässä vielä muutakin. Ajatelkaa nyt sellaista maata kuin Espanjaa, että me maksamme hyvin vähän. Mitä sitten tapahtuu, jos meidän lapsemme asuvatkin Ranskassa? Meidän pitää maksaa Ranskan vaatimat perheeseen liittyvät sosiaalimaksut, mitä me pystymme sen maksamaan niille, jotka asuvat Espanjan ulkopuolella? enemmän niille, jotka, kuin ne, jotka asuvat Espanjan rajojen sisäpuolella. Meidän pitää löytää muotoiluja, jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä, yksinkertaisia eivätkä monimutkaisia. Minä puhuin äsken. Täällä on puhuttu Sveitsistä. Ihan loogisesti, jos tämä hyväksytään tämä teksti, siitä pitää keskustella komissiossa myös Sveitsin kanssa. Jos Sveitsi on yhtä mieltä, niin silloin sitä pitää soveltaa rajatyöntekijöihin Sveitsin rajan pinnalla. Siitä, jos puhutaan vakuutuksista, sairausvakuutuksista, tuomioistuin on ottanut tutkittavakseen tämän vakuutusmaksut. Mihin tähän asetukseen sanotaan, että kun on kyse riippumattomuus, näistä riippumattomista työntekijöistä, miten se liittyy sitten sairausvakuutukseen. Meillä pitää olla ehkä erilliset vakuutusmaksut. Había unanimidad. Hubo tres. Tästäkin pitäisi päästä yksimielisyyteen. Kolme jäsenvaltiota kieltäytyi äänestämästä. Ja sen takia meidän täytyy sitten ottaa tähän tämä sairausvakuutus mukaan. Mitä me nyt teemme? Yksi näistä kolmesta jäsenvaltiosta katoaa ja sen jälkeen saamme määräenemmistön. Ihan loogista olisi sitten eriyttää tämä vakuutusmaksu ja luoda sille erityiskappaleensa ja lukunsa, vaikka sitten kuitenkin säilytettäisiin aikaisemmat määräykset ainakin 90 prosenttisesti. Tämä on juuri, teknisjuridisesti ihan asianmukaista puhun myös lähetettyistä työntekijöistä ja niistä ehdotuksista, miten asetus voidaan niveltää tähän lähetettyjen työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Meillä on siis direktiiviasetus, ja mikä nyt on pidemmälle mennyt on tämä asetus. Meillä on direktiiviehdotus, joka haluaa muuttaa aikaisempaa tekstiä. Nyt odotamme myös direktiiviehdotusta ja katsotaan, onko mahdollista saada se optio, jonka voimme sitten niveltää tähän tekstiin. Mutta me, teidän täytyy edetä niin kuin me olemme aikaisemminkin edenneet ja olemme edenneet menestyksellisesti. Vielä muutama asia ja sitten lopetan. Halusin puhua delegoidusta säädöksistä ja toimeenpanosäädöksistä. Mutta Ranskan senaatilta on tullut mietintö, jossa sanotaan, että toimeenpanosäädökset loukkaavat toissijaisuusperiaatetta. Miksi? Koska toimeenpanosäädökset, joita komissio on laatinut ja päätynyt, niitä ei voi valvoa kansallisista parlamenteista käsin. Mutta vielä yksi asia lisää. Tämä on taistelu, johon en halua mitenkään nyt lähteä sekaantumaan. Se on toimielinten välistä taistelua, koska menee paljon pidemmälle kuin mitä ovat delegoidut säädökset ja toimeenpanosäädökset. Mutta yksi esimerkki teille. Jos te otatte nyt tämän asetusehdotuksen, jossa sanotaan, että annetaan komissiolle delegoid, annetaan delegoidu, mahdollisuus lisätä siihen liitteet, mutta minä en ole vielä lukenut näitä tekstiliitteitä, koska ne voivat olla monimutkaisia luettavia. Mutta on olemassa liite, joka on liite numero kolme, ja te parlamenttina, teillä on velvoitus saada se neuvostolle hyväksyttäväksi. Toivottavasti se hyväksytään neuvoston toimesta, koska silloin meillä olisi oikeuksia ja hyötyjä työntekijöillemme ja kansalaisillemme – työntekijöiden lapsille, maahanmuuttajien rajatyöntekijöiden lapsille. Eli tässä olisi kyse edusta lähestulkoon aina ikuisesti, jos ajattelemme delegoituja säädöksiä ja toimeenpanosäädöksiä, olen, olen pahoillani, mutta tässä te menetätte toimivaltuuksianne, koska näissä liiteissä sanotaan, ainakin yhdessä niistä sanotaan, että siellä on niin paljon, niillä on yhtä paljon arvoa kuin lainsäädännöllä ja kun me sovellamme asetusta, niin silloin me sovellamme sen perusteita, mutta myös liitteitä, jos te otatte huomioon kaikki. Jos te annatte kaiken tämän vallan, nämä mahdollisuudet komissiolle, kaikki tapahtuu nopeammin, mutta silloin te menetätte valvontaoikeuksianne. Kyllähän aina voidaan sanoa, että aina voidaan hylätä, ei ole kyse hylkäämisestä, vaan tehän haluatte neuvotella, niin kuin te halusitte asetuksesta vuodelta 2010. Vielä muutama sana toissijaisuusperiaatteesta. Uskoisin, että 99 prosenttisesti on kyse instrumentista, joka vastaa toissijaisuusperiaatetta. Eli Ranskan, poli, Ranskan problematiikka on aika älykästä, hyvin kummallista, mielenkiintoista, mutta hyvin rajattua. Siellä ollaan hyvin huolestuneita lähetetyistä työntekijöistä ja siitä koskettavasta direktiivistä, ja sen takia teidän täytyy toimia johdonmukaisesti sen kanssa. Merci. Je la parole. Kiitos nyt EU-komission edustajalle puhe Jordi Corell, olkaa hyvä, työllisyyspääosastolta. Merci, monsieur président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia asiantuntijoille. Heiltä kuultiin hyvin syvällinen analyysi ehdotuksestamme. Eli asiantuntijat sanoivat, että kaiken kaikkiaan komission ehdotus on hyvä – en nyt sano, että sitä voisi parantaa vielä, mutta minusta tuntuu, että nämä riippumattomat asiantuntijat katsovat, että teksti on ihan hyvä. Sitä pitää vielä työstää neuvoston ja parlamentin kanssa, jotta lainsäätäjät voivat sitten saada aikaan erinomaisen tekstin. No sitten tavoitteista on jo puhuttu, mutta ihan lyhyesti. Haluamme vahvistaa yhteyksiä työntekijöiden ja valtion välillä, jossa hän on työssä tai jos hän haluaa mennä töihin. Tämä liittyy siis työttömyyskorvauksiin. Mutta haluan nyt rauhoitella kaikkia. Mitään uusia oikeuksia ei luoda. Eli jäsenvaltioiden ei tarvitse antaa kolmen kuukauden jälkeen tai myöntää näitä tukia vasta kolmen kuukauden jälkeen johon, jäsenvaltio, johon työntekijä on mennyt, joutuu maksamaan näitä kustannuksia, mutta mutta mitään uusia oikeuksia ei luoda näille työntekijöille, jotka tekevät työtä toisessa maassa. Sitten toinen kysymys. Väärinkäytökset. Monet totesivatkin, että se on hyvin arkaluontoinen ja hankala kysymys. Meidän on varmistettava, ettei eurooppalaisia sääntöjä käytetä oikeuksien polkemiseen, mutta myöskään ei pidä ole liian tiukkoja sääntöjä. Ja tässä nyt viittaan tietysti yhtäläiseen kohteluun työttömien osalta. Ja tietysti on tiettyjä henkilöitä, joita ei oteta mukaan tähän kategoriaan, esimerkiksi työntekijöiden jäseniä tai niitä, jotka eivät enää ole työelämässä. Eli heillä tämä työntekijän status säilyy. Ja en nyt halua käydä Carlosin kanssa nyt tässä dialogia. Hän on Euroopassa varmaan ainoa henkilö, joka pystyy puhumaan näistä asioista hän asiantuntivasti. Enkä nyt voi puhua siitä, mennäänkö tässä nyt kodifiointia pidemmälle vai ei. Nämä päätökset on nyt kodifioitu, ei pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan, vaan siellä on muitakin tapauksia, mutta tästä voidaan sitten puhua parlamentin ja neuvoston kanssa. Eli täytyy välttää väärinkäytöksiä, mutta ei kuitenkaan pidä asettaa rajoja vapaalle liikkuvuudelle. Sitten petokset. Petokset ja väärinkäytökset ovat eri asia. Petokset liittyvät sitten lähinnä näihin lähetettyihin työntekijöihin ja haluamme pakottaa kansalliset hallinnot tekemään parempaa yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että havaitaan tapaukset, joissa ei ole maksettu esimerkiksi sosiaalimaksuja tai ollut kuvitteellisia työpaikkoja tai muita. Eli meidän täytyy vahvistaa tätä yhteistyötä. Ja kysyä myöskin selkeydestä. Te puhuitte, että oikeuksista voi nauttia ainoastaan, jos ne tuntee. Ja juuri siksi ehdotamme erityiskohtaa, joka liittyy terveydenhuoltoon esimerkiksi. Eli ehdotuksemme on sellainen, että olemme iloisia siitä, että voimme keskustella parlamentin ja neuvoston kanssa tästä, jotta tätä tärkeää asiaa saadaan vietyä eteenpäin. Ja yhteisessä julistuksessa, jonka parlamenttineuvosto ja komissio allekirjoittivat, siellä todettiin, että tämä on yksi painopistealue, jolla haluamme toimia kaikissa toimielimissä nopeasti. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron esittelijällemme Guillaume Balassille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oli tärkeää tämä. Ja sen takia minä esitän kysymyksen vähän äkkiseltään. Mikä on meidän asiantuntijoidemme kokonaisvaltainen panos täällä tänään? Me voimme nyt tänä päivänä kyllä varmaan luoda puitteet se olisi myös minun ehdotukseni tästä asetuksen uudelleenmuotoilusta tänä päivänä on ehdotus, joka on hyvän suuntainen, jonka avulla pyritään tänä päivänä parantamaan työntekijöiden liikkuvuutta, eli myös voitaisiin myös heidän etujensa mukaisesti parhaiten suojella heitä, mutta tässä ehdotuksessa voi myös olla vähän perversejä vaikutuksia, jotka voivat vähentää oikeuksiakin maksimaalisesti, eihän näin tietenkään ole, mutta jo sen estämiseksi pitäisi olla äärimmäisen valpas sen suhteen, mitä liittyy yrityksiin, hallintoon ja yksityisiin ihmisiin, ettei hallinnollista taakasta tulisi liian raskaas, jolloin se synnyttäisi eh, asianomistajien kesken epätasa-arvoa koska aina halutaan aina lisää ehkä oikeuksia, koska se on aina vaikeata, koska emme hallitse se kaikkia prosesseja, mutta sen takia mehän käsittelemme tätä ja teemme tätä aivan erityisen valppaasti, avoimesti ja rehellisesti, jotta pääsisimme keskenämme kompromissiin. Nyt ne henkilöt, jotka eivät ole työelämässä mukana, on nimenomaan kinkkinen kysymys. Se ei nyt ehkä koko asiaa kaada, mutta se voi hajoittaa rintamalinjoja ja sitä pitää työstää hyvin valppaasti ja tarkkaavaisesti. Metodologisesti pitää tehdä kaksi asiaa ja minä käännyn tässä varjoesittelijöiden puoleen ja myös varjo muiden, muiden esittelijöiden puoleen, jotka ovat käsitelleet lähetettyjä työntekijöitä. Eli meillä olisi työaikataulu, joka olisi aika nopeasti lähetettävissä, siis ennen kesälomia kaikille asianosaisille, jotta se olisi selkeä myös komissiolle, mikä on tämä aikataulu, päivämäärät ja mitkä ovat näkymät loppusopimuksen kann- lopullisen sopimuksen kannalta. Toinen tärkeä asia on, että teemme ehdotuksen, eli jatkamme työtä ei ainoastaan asiantuntijoiden kanssa, näiden kolmen täällä läsnä olevan kanssa, mutta myös muiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, ajattelen palkansaajia ja työnantajia, mm, myös e, kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien edustajien kanssa. Olisi äärimmäisen mielenkiintoista kuulla heitä myös. Ja täällä saman logiikan mukaisesti teen ehdotuksen varjoesittelijöille ja itsellenikin ja hyvin rajallisesti jotta julkisia varoja käytetään järkevästi. Voitaisiin tehdä työmatkoja, voidaanko mennä paikan päälle katsomaan joihinkin maihin, ymmärtääksemme varsin hyvin, mitkä ovat keskeiset erot. Voisimme ottaa esimerkki maita erilaisista maantieteellisistä eri maantieteellisistä alueista, jotta saisimme mm, tuotu hyvin esimerkiksi keskeiset periaatteet keskisestä Euroopasta, itäisestä Euroopasta, pohjoisesta Euroopasta, etelästä Euroopasta voitaisiin ottaa maa näiltä, näistä neljä, näiltä neljältä eri alueelta, vaan esimerkiksi, jotta voisimme varsin hyvin mieltää, tajuta tänä päivänä, mihin vaikeuksiin on törmätty ja mitkä ovat näiden maiden erityisominaispiirteet ja yksi iso asia on se, että meidän pitäisi tehdä etukäteistutkintaa maahanmuutosta, koska ei tässä voi lähteä puhumaan tyhjille seinille. Meillä on Euroopan maissa jatkuvasti myös sisäistä maahanmuuttoliikettä. Me täällä puhuttiin Espanjasta, on myös kahden suuntaista maahanmuuttoliikettä, puhuttiin Saksasta. Meidän pitää työstää tätäkin asiaa. Tässä, hyvä puheenjohtaja, mitä nyt haluan tässä vaiheessa sanoa. Tulevina viikkoina, lähiviikkoina tulemme saamaan ensimmäisen ehdotuksen aikataulusta työmetodologiasta. Lähetämme sen varjoesittelijöille, myös niille esittelijöille, jotka ovat työstäneet lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä. Kiitos. Nyt olemme lähestymässä tämän kokouksen loppua, tai tämän kuulemistilaisuuden loppua. Eri puheenvuorojen äh, kautta olemme voineet kuulla asiantuntijoilta ja teiltä, kuinka tärkeää strategisesti eurooppalaisitaan ajateltuna tämä asiakirja on nyt olemme todella vapaan liikkuvuuden keskiössä. Se on yksi keskeisistä peruaatteista, oli sitten kyse raja-alueen liikkuvuudesta tai raja, raja-alueen ylittävästä liikkuvuudesta. Me ta, meidän pitää tietää, miten se konkreettisesti vaikuttaa ihmisten arkielämään. On kyse työttömyydestä, terveydestä, eläkejärjestelmistä, perhe, sosiaali, lapsillisista perheellisistä. Tässä on kyse oikeuksien turvaamisesta ja säilyttämisestä, pitää myös, mutta pitää myös pystyä katsomaan, miten voidaan vähentää väärinkäytösten ja petosten määrää. Se on nähty keskustelujen valossa että tämä on hyvin monimutkainen asiakirja, mutta asiakirjan monimutkaisuus ei tarkoita sitä, että pitäisi löytää toimenpiteitä, jotka olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, avoimia ja luettavia ilm, koska ne voivat myös osoittautua tehottomiksi. Toinen tärkeä asia, joka tuli monissa puheenvuoroissa esille ja viimeisimmissä puheenvuoroissa meidän esittelijältämme on se aivan ehdottoman välttämätön yhteys, joka on tällä työllä, kun lähdetään yhteensovittamaan sosiaaliturvajärjestelmiä ja kun tarkistetaan lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä, koska niillä on aivan välttämätön ehdoton yhteys toisiinsa. Joka tapauksessa Esittelijän ja varjostelijoiden kannalta ei ole kyse mistään puutteesta, jota työasi- siitä, että olisi liian vähän työstettävää asiaa. Mutta minä haluaisin kiittää nyt kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat tuoneet tänne tärkeän panoksensa tähän keskusteluun. Se on ollut erittäin laadukasta, täsmällistä. Te olette antaneet nimenomaan hyviä vastauksia. Tässä on Mm, kyse materiasta. Se ei ole kovin seksikästä, trendikästä, mutta teidän puheenvuoron välityksellä te annoitte tähän lisää elämää ja intohimoa, ja se on erittäin tärkeää. Minä haluan kiittää teitä vielä kerran. Kiittää myös kaikkia, jotka ovat tähän antaneet oman osansa. Nyt keskeytämme kokoustyöskentely ihan hetkeksi. Pienen pieni puolen tunnin tauko. 17.30 meillä on äänestyssessio. 17.30 puolen tunnin tauko. Kiitos.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 Okei. Okay. Je vous propose... No niin, minä ehdotan, että pikkuhiljaa asettautuisitte omille paikoillenne. Me aloitamme äänestyksen. Meillä on yksi ainut äänestys tänä päivänä. Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset. Uudelleen laadittu toisintoesittelijä on edustaja Benifein. Ovatkohan kaikki valmiita? Muutama sekunti vielä loppupyrähdyksille juosta omaan, omalle paikalleen ja ottaa esille äänestyskortti. Voilà, donc nous pouvons commencer. No niin, voimme aloittaa. Aloitan tarkistuksesta numero 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. 18 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan. Ehdotan, että tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero 19 puolesta vastaan Tämäkin täytyy tarkistaa sähköisesti, näyttää aika tiukalta. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Tarkistus 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljän äänen enemmistöllä. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 97 raukea. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti, kun on kompromissi kyseessä. Äänestys päättyy. Hyvin selvästi hyväksytty. Tarkistus numero 100 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus numero 101 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus numero 25 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus ei, ei, 26 sanoo puheenjohtaja, vaan nyt siirrytään vähän eteenpäin. Eli siirrymme aika pitkälle eteenpäin, koska kaikkia seuraavia tarkistuksia ei voida äänestyttää. Numero 102. Tarkistus on numero 102 puolesta. Toinen sivu papereissa. No, ah. Hmm? On vote le 102. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 26 puolesta vastaan. Hyväksytty. Nyt edetään aina kompromissiin O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Le compromis O. Siis kompromissi O Tarkistukset 30, 330, puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äh, hylätty, hylätty, korjaa puheenjohtaja. Ei sitä tarvitse tarkistaa, se oli hyvin selvä. Sitten tarkistukset 136, 38, 39 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistus 140 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 141 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero 100. 142 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 145 puolesta. Vastaan. Hylätty. No niin. Tarkistus 35. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 146. Anteeksi, tarkistus vielä 36. Toinen osa, tarkistus 36, toinen osa puolesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan ty- tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38. No, tarkistetaan 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nippanappa. Sitten 80, 38, 153, 154 puolesta. Ei niin, mitään. Apologies, I voted... Anteeksi, äänestin väärin. Olin puolesta, en vastaan. Tämä muuttaa tämän tuloksen. C'est trop tard. On ne s'est pas changé. On ne s'est pas... Sitä ei enää voi ikään kyllä muuttaa. Sitten 38, 153, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan siis nämä kolme tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Please ask only the members to say check. It's not... Voisimmeko pyytää, että vain jäsenet voivat pyytää tarkistusta? Äh, ei ole äh, avustajien tehtävä huudella tuolta mitään. Tosiaan vain parlamentin jäsenet voivat pyytää tarkistusta, se on ihan totta. Eli 39, 155, 156 puolesta vastaan hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan hyväksytty. 162 puolesta vastaan hyväksytty. 163 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 42, 168 ja 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 176 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 186 puolesta ja vastaan tyhjää. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi A, joku hetkinen, 190 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A ja siihen liittyy suullinen tarkistus Bonifay. Yes, we have a proposal. Meillä on Alden ehdotus, jonka haluan esitellä suullisena tarkistuksena, joka korvaisi tämän osan, jossa sanotaan vakuuttaa. Vakuuttaa, että me perumme sen, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ja sanomme, standardisoimme vastaanotto käytänteet kaikille hakijoille. Moral. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 ja 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta, ei kun se raukeakin, sori. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 7, 60 ja 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta tarkistetaan siis 7, 60 ja 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 ja 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta Eli tarkistus 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Okei, 16 uudelleen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 85, äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Kokous päättyy ja jatkamme huomenna kello yhdeksän.